huolimatta olen varma siitä, että pystymme voittamaan tämän kriisin. Merci. Thank you, President Van Rompuy. E, e, kiitoksia puheenjohtajat. Nyt keskustelu tästä esityslistan kohdasta päättyy ja siirrymme eteenpäin seuraavaan asiakohtaan neuvoston ja komission julkilausumat koskien G20 huippukokousta. herra Chastel on siellä juuri valmistautumassa neuvoston puolesta. And when he take his seat... Kun hän on ehtinyt paikalleen, saa sitten puheenvuoron saman tien. monsieur le président mesdames et messieurs les puhemies arvoisat naiset ja herrat hyvät euroopan parlamentin jäsenet puheenjohtajamaa ja euroopan parlamentti ovat jo kahdeskymmenes kymmenettä käyneet keskustelua g kaksikymmentä kokouksesta Ja siinä yhteydessä oli siis kyse Soulissa järjestetystä g kaksikymmentä kokouksesta. Me valmistelimme kokousta varsin hyvin sekä hallitusten että valtiopäämiesten tasolla ja ymmärsimme sen, että yhteistyö eurooppalaisten välillä oli äärimmäisen tärkeä, koska muutoin luottamus kansainvälisillä areenoilla Euroopan unionin kohta vähenee. Nyt olemme <clears throat> vetämässä johtopäätöksiä Soulin äh, huippukokouksesta ja, ja tulokset ovat aika keskinkertaisia, mutta siitä huolimatta meidän on syytä suhtautua asiaan myönteisesti. Äh, tulokset eivät ole niin hyviä äh, kuin toive, toivoimme, mutta siitä huolimatta olemme varmoja siitä, että keskeisin osoitus siitä, että onnistuimme, oli kuitenkin se, että pystyimme harjoittamaan vuoropuhelua. Meidän ei enää tarvitse törmätä siihen kriittiseen tilanteeseen, jossa olimme eurooppalaisina puolitoista vuotta sitten. Nyt meillä on yhteinen nimittäjä ja pyrimme myöskin tekemään yhteisiä päätöksiä. Tämä on keskeistä politiikassa, mutta meillä on myöskin muita vastuita. Nimittäin se, että kun päätöksiä tehdään, ne eivät saa jäädä pelkäksi sanahelinneksi ja kuolleksi kirjaimeksi, vaan ne on myöskin toteutettava käytännössä. Soulin kokous oli osoitus siitä, että toimimme yhteistyössä ja se antoi myöskin meille mallia siitä, miten jatkossa on toimittava. Meidän on siis siirryttävä nyt hyvistä aikomuksista konkreettisiin tuloksiin. Tämä on tärkeää kahdestakin syystä. Ensinnäkin siksi, että markkinat eivät tyydy pelkiin julkilausumiin. Ne tutkivat todellisia faktoja ja sitä, mitä huippukokouksen jälkeen tapahtuu. Nimittäin lehtimiehet ja kameramiehet siirtävät tähtäimensä kohti Euroopan tapahtumia. Jo kaksi päivää kokouksen jälkeen tällaista tarkkailua harjoitettiin. Ja niin kuin tiedätte, Euroopan parlamentin jäsenenä myöskin teitä pidetään silmällä. Toinen seikka on asia, joka koskee teitä suoraan. Sekä Euroopan parlamentilla että kansallisilla parlamenteilla on mahdollisuus harjoittaa valvontaa, mutta myöskin lisätä painoarvoamme kansainvälisellä äh, kentällä. Jos toimimme jouhevasti ja yhteistyössä G20-kokouksista äh, tulee entistä painoarvoisempia kokouksia, ei enää pelkästään tapaamishetkiä. Euroopan unioni on äh, nyt kasvun tiellä ja kasvu näyttää tasaiselta – se on ainakin tämänhetkinen näkemys asioista. No, kuitenkin verotuskysymykset ovat vielä jonkun verran auki. On selvää, että tarvitsemme rakenteellisia muutoksia, työllisyyden lisäämistä ja rahoitusmarkkinoiden vahvistamista, kuten myöskin taloudellisen Euroopan unionin hallinnoinnin vahvistamista. Euroopan unioni on niin sanottu peer review-järjestelmän kannattaja. Me olemme todella kiinnostuneita siitä ja haluamme tietää, miten pitkälti tällaista metodia voidaan käyttää hyväksi. Ja näyttäisi siltä, että jokainen olisi mukana kantamassa kortensa kekoon, kun pyrimme kohti yhteistä kasvua. Protektionismin vastaista kamppailua ei kerralla saada äh, loppuun vieduksi, mutta pyrimme kuitenkin jatkossakin äh, toimimaan samalla linjalla. Sitten vielä muutama keskeinen kysymys äh, viimeisen kuukauden ajalta. Ensinnäkin IMFn uudistukset. Herra Lamin tulee olemaan jatkossa kansainvälisellä kentällä entistä näkyvämmässä roolissa – ja IMFn äh, painotus äh, kehittävien maiden suuntaan on kasvanut. Teemme tässä suhteessa suuria myönnytyksiä, mutta mielestäni kuitenkin äh, säilytimme sen, mikä oli meille kaikkein tärkeintä, eli sen, että lopulta kansainvälinen yhteisö voitti ja veti ikään kuin pidemmän korren pankkien pääomittamisen osalta äh, olemme menossa kohti hyvää suuntaa ja pyrimme nyt siihen, että kaikki ne maat, jotka äh, ovat tässä yhteydessä äh, tärkeitä, pitävät tämän asian jatkuvasti agendalla ja sama koskee myöskin muita Euroopan unionin maita ja miksei myöskin G20-maita. Mielestäni mitä tulee taas valuuttasotaan ja, ja valuuttakurssikysymykseen, teimme siinä yhteydessä hyvää työtä. Emme saa romahduttaa kilpailukykyä vaihtokurssien vuoksi. Ranska toimi myöskin varsin päättäväisesti ja, ja vastuunalaisesti ja toi esiin sen, että haluamme jatkossa toimia kaikki yhteistyössä ja ensi vuonna, kun Ranskassa kannissa järjestetään marraskuussa G20-kokous, Ranska tulee ottamaan kaikkien Euroopan unionin maiden edut myöskin esiin. Mutta Ranska tulee panostamaan kokouksen järjestämiseen sekä keskipitkällä tähtäimellä kasvun suhteen ja muiltakin osin myöskin rahoitusmarkkinoiden vahvistamista eh, pyritään edistämään. Jokainen tietää, miten suuri eh, merkitys globalisaatiolla on tällä hetkellä. Yksittäiset kansallisvaltiot ja Euroopan unioni suinkaan ole ainut toimija. Globalisaatio ei kuitenkaan ole pelkästään taloudellista, vaan myöskin poliittista luonteeltaan. President Barros. Nyt sitten puheenjohtaja Barros. President, uh, honorable members, uh, before this month's uh, still... <clears throat> Ennen tämän uh, kuun G20 kokousta uh, oli huolta siitä, uh, tai, uh, tai näkemys siitä, että kriisi on e, e, e, pikkuhiljaa on antamassa periksi. G20 on tällainen maailmantalouden näkyvin foorumi täytyy sanoa, että silloin siinä kokouksessa tämä negatiivisuus siitä, etteikö, etteikö kriisi todellakin olisi laantumassa, ei toteutunut. Se tosi seikka, että, että esimerkiksi finanssisektorin johto ei välttämättä ollut yhtä mieltä kaikesta. G20 kuitenkin välitti viesti tasaisesta, vankaasta kasvusta jotakin, joitakin epäileviä tuomaita tietenkin oli. Ei ollut mitään viime hetken, hetken läpimurtoa, ei uutisoitu siitä, tämä epäilys sitten virisi. Kysymys on kuitenkin siitä, että G20 prosentti sinänsä itsellään on, on jo tällainen hiljainen prosessi. Mm, ei se ole samanlainen asia kuin täällä meillä Euroopassa, jossa kaikki ovat periaatteessa samassa veneessä G20-maat ovat yhtä erilaiset kuin venäläinen, Venäjä, Kiina, Argentina, Saudi-Arabia, Yhdysvallat, Etelä-Afrikka, se seikka, että he ylipäätänsä ovat nyt sitten saman pöydän ääressä näitä asioita käsittelemässä ja pääsivät esimerkiksi sopuun finanssilainsäädännöstä. Aina se ansaitsee jo hatunnoston. <clears throat> Tämä edustaa merkittävää edistysaskelta, joka ei olisi suinkaan ollut mahdollinen muutama vuosi sitten. <clears throat> uuden agendan äh, lanseeraminen ei, ei, ei ole mikään tällainen kertalaakista syntynyt äh, spektakulaarinen tapahtuma. Äh, siellä oli, mm, tietysti me voimme olla yhdessä komissiossa ja neuvostossa tyytyväisiä tämän palaverin tulokseen. Se antoi sitten hyvää pontta myöskin sitten val- valtioministeritasolla. Euroopan unionihan oli siellä oli Reenin muodossa henkilössä edustettuina. Näissä päätelmissä kuvastuivat Euroopan unionin soulin alla eh, mainitsemat periaatteet, pääperiaatteet, ja myöskin korostettiin sitä eh, kontribuutiota, joka tällä prosessissa myöskin unionilla on. Ensinnäkin eh, Eurooppa Eurooppa halusi, että, että kokouksessa saataisiin vauhtia työpaikkojen lisäämiselle ja vastauksia siihen, millä tavalla kriisiin voitaisiin jatkossa mahdollisesti reagoida. Tiesimme, että sitä olisi edessä ankara taistelu näitä maailmantalouden epätasapainojen tasapainoisuuksien tasapainoittaminen on ankaraa työtä, mutta lopulta sieltä kuitenkin sitten saatiin päätös siitä, että luodaan mekanismi, jossa ajan oloon sitten näitä asioita yksi kerrallaan käsitellään. Eli prosessi jatkuu jatkuvasti, jatku, jatkuu tasaisesti ja että maksutase vajeet, maksutase häiriöt eivät, eivät pääse liian suureksi tämä äh, odotti, että EU on askelta edellä, koska meidän äh, omat äh, tuloksemme olivat inspiraation lähteenä myöskin G20-johtajille maailmantalouden ongelmien ratkaisemiseksi. Esimerkiksi näiden makrotalouden epätasapaino ja panontilojen korjaamiseksi ovat nyt sitten pohjana G20 suunnitelmissa, joita sitten pannaan täytäntöön 2011 puolivälissä ennen seuraavaa huippukokousta. Meidän tarkoituksemme on tätä mekanismia vahvistaa mahdollisimman paljon ja varmistaa myöskin se, että sitten on 2011 äh, Ranskan G20-puheenjohtajakaudella pan, äh, toim, täytäntöön pantavissa täysimittaisesti. Toinen saavutus liittyy vaihtotaseeseen. Ei ole mahdollista näitä ongelmia poistaa ilman, että nämä valuuttan vaihtelut saadaan aisoihin. Ehm, me eh, pyrimme eh, enemmän markkinavetoiseen vaihtotasejärjestelmään eh, <clears throat> ja valuuttajärjestelmään. Siinä pyritään sitten puut, olemaan valppaina ja välttymään, välttämään tällaisia vertailevia tutkimuksia, jotka eivät perustu mihinkään. Ranskan puheenjohtajuudella tämä koko järjestelmä tullaan arvioimaan uudestaan noin kansainvälisesti olen tyytyväinen myöskin siitä, että G20 sitten sinetöi IMFn historiallisen uudistuksen siinä, siinähän on esimerkiksi nousevissa talou, nousevilla talouksilla aivan selkeä alus, e, edustus. Meidän kykymme on tehdä myönnytyksiä ja, ja sopia kompromissista on varmistanut sen, että tämä rahasto nyt on voimissaan ja kykenee sitten tällaisia valtion talouden esäpaino, tasapainotiloja kautta maailman helpottamaan. Nämä maat ovat nyt osoittaneet olevansa vastuussa maailmantalouden tulevaisuudesta. Samoin myöskin sitten tässä huippukokouksessa ylläpidettiin sitä tuulta, joka kansainvälisellä Finanssilainsäädäntöuudistuksella oli jo purjeissa meidän ansiostamme. Tämä koskee kaikkia tärkeitä rahoituslaitoksia ja G20 tulokset tulevat jatkamaan esimerkiksi makrolainoten, varjopankkitoiminen ja markkinoiden tehottomuuden poistamisessa ja näiden elämännytteen valomisessa. Me olemme taas olleet tässä esimerkkinä G20. On tärkeää nyt sitten, että nämä kaikki määrit, määritelmät, määräykset ja sitoumukset pannaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön. Me olemme saaneet Yhdysvalloilta varmistuksen, vahvistuksen siitä, että he ovat yhtä mieltä meidän kanssamme asian äh, päättäväisen toteuttamisen tarpeesta. Samoin myöskin G20-sitoumus protektionismin vastainen taistelu on tervetullutta meidän täyt, me tarvitsemme enemmän konsensusta esimerkiksi kaupan ja kehityksen investoinnissa. Kauppa on nyt ja kehitys on G20-agendalla yhä vankemmin meidän ansiostamme. Me tulemme fokusoimaan kehitystoimin entistä lähemmin ja myöskin YK toimenpiteet ovat suurennuslasin alla ja se on täysin linjassa komission taannoisten linjausten kanssa koskien kehityspolitiikan tulevaisuutta. Tämä vihreä kirja on nyt konsultaatiokierroksella ja odotan parlamentin panosta siihen. Ja nyt sitten lopuksi G20 äh, äh, äh, sitoumus korruptiovastaisen taistelun tehostamiseksi suunnitelman kautta on erittäin tervetullut. Siinä pyritään nimenomaan luomaan vankka pohja suoraviivaiselle neuvottelu, neuvottelu neuvotteluille. Arvoisat naiset ja herran, <clears throat> yritysten ja <clears throat> muiden instanssien osoitus siitä, miten kasvua on saatu aikaiseksi, on äärimmäisen tärkeä asia. Itse osallistuin myöskin G20 Business Summitin ja tässä yhteydessä minä korostin sitä, miten tärkeää on muistaa yritysten sosiaalinen vastuu. Ajattelen nyt Aasia, Etelä-Amerikkaa, pohjois Amerikka ja, ja muita, äh, joissa edustettuna luonnollisesti oli myöskin EAY, äh, Euroopan unionista tässä yhteydessä kävi ilmi, miten merkittävä kokonaisuuden kannalta nimenomaan sosiaalinen suojelu ja työllisyyskysymykset ovat. Ensi vuoden marraskuussa kannissa tulemme ottamaan nämä asiat myöskin esiin. Me otamme sen ikään kuin kokeiluluontoisesti mukaan ja otamme sen huomioon myöskin siinä yhteydessä, kun esityslistaa laaditaan. Euroopan komissio on yhdessä Ranskan kanssa painottamassa esimerkiksi rahatalousjärjestelmän parantamista ja, ja vaihtokurssien häilyvyyttä halutaan vähentää ja myöskin äh, raaka-aineiden äh, hintapolitiikkaa aiotaan käsitellä. Ja se tulee muutenkin olemaan nyt keskustelujen aiheena äh, lähikuukausina. Ranska tulee siis valmistelemaan maailmaa kattava esityslistan. Luonnollisesti Euroopan unioni tulee jo pohjustavissa keskusteluissa ottamaan huomioon kaikki muutkin maailman markkinoilla vaikuttavat tahot, mutta tällä tämä toimii ensi vuotta silmällä pitäen. No, Kiitoksia puheenjohtaja Baroso. Nyt sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot. Eh, herra Kose eh, kansanpuolusta saa aloittaa. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Minulla on käsittääkseni yksi minuutti puheaikaa. Arvoisa ministeri, puheenjohtajamaan edustaja, arvoisat naiset ja herrat, halusin ensinnäkin esittää teille, arvoisa ministeri, kiitokset siitä, miten valovoimaisen selvityksen annoitte G20-kokouksen tuloksista ja myöskin tulevaisuuden suuntauksesta. Totesitte, että tulokset olivat melko heikkoja, mutta kuitenkin IMFn perustaa pystyttiin vahvistamaan. Siitä huolimatta Soulin kokous on mielestäni hyvä pohja niille ehdotuksille, joita Ranska jatkossa tulee toteuttamaan. Esimerkiksi Euroopan unioni kohesio ja, ja yhteen hiilen puhaltaminen on välttämätöntä, jotta voisimme ylipäätään edetä. Ja niin kuin sanoitte, kansalaiset odottavat tekoja, eivätkä pelkkiä julkilausumia ja tyhjiä sanoja. Tietysti markkinasäännöt esimerkiksi kansainvälisellä tasolla ovat välttämättömiä. Niitä on valvottava ja jokaisen on osallistuttava valvontaan. Herra Bulman, Bulman sosiaalidemokraatin kaksi minuuttia. Arvoisat kollegat, Aamulla kollega Harms keskustelun yhteydessä esitti kysymyksen siitä, että miksi huippukokousten viesti ei kantaudu enää rohkaisevana sanasena kansalaisten keskuuteen. Ja kuultuani teidän kommenttinne tänä aamuna ja nyt iltapäivällä sekä neuvoston puheenjohtajan viestit, niin kyllä minä nyt alan ymmärtää, miksi tämä viesti ei kansalaisille välity. Se ei välity edes täällä salissa. Katsokaapas näitä tyhjiä rivejä. Olihan se hienoa, jos kollegat eivät olisi paikalla, mutta miksi he eivät ole täällä? Ei ole tietenkään hyvä asia, että he eivät ole läsnä, mutta he eivät oppisi täällä oikeastaan mitään uutta. Te kerrotte meille jo vanhoja juttuja, ne on voinut lukea lehdistä. Te ette anna mitään vastauksia näihin keskeisiin kysymyksiin. Mitä tapahtuu transaktioveron suhteen? Kollega Schulz kysyi asiaa useampaan otteeseen. Te ette vastanneet. G20-huippukokouksessa Soulissa tämä asia ei ollut esityslistalla. Miksi näin kävi? Ja haluaisin kuulla, miksi Belgia PJ kautensa aikana sanoi, että he puoltavat asiaa, mutta miksei viimeisten kolmen huippukokouksen aikana käsitelty asiaa, vaan puhuttiin vain siitä, että pitäisi katsoa, onko järjestelmä toteutettavissa globaalilla tasolla eikä eurooppalaisella tasolla. Miksi neuvosto ei näe, että se on ajautunut aiheen tiimoilta umpikujaan? Ja kollega Barroso, milloin kollega Semeta tekee niin kuin parlamentti vuoden alussa totesi, eli että toteutettavuus tutkimus olisi tehtävä myöskin Euroopan alueella. Jos te esitätte jotain tähän liittyvää, niin silloin paikat ovat täytettynä viimeistä penkkiä myöten. Kysehän on 200 miljardista eurosta. Kysykääpäs budjettivaliokunnan edustajilta, minkälaista pikkusummista tapellaan tällä hetkellä neuvoston kanssa. Kyllä nyt meidän täytyy saada jotain lihaa luitten ympärille. Sitten viesti ja sanoma välittyy kansalaisille ja sitä me teiltä nyt jäämme kaipaamaan. Kiitoksia. On behalf of the... Sitten edustajille Sanz tapaamisia ja huippukokouksia voidaan lisätä, mutta jolle Euroopan unioni saa aikaiseksi yhteistä offensiivista lähestymistapaa, ei kokouksista paljon saada aikaiseksi, ei jää käteen, koska Kiina ja Yhdysvallat näyttävät <clears throat> olevan määräävässä asemassa. Me tarvitsemme nyt kuitenkin esimerkiksi IMFn osalta uusia ponnekkaita toimia, koska tilanne on varsin kriittinen. Se on myöskin aiheuttanut epävakautta luovaa kilpailua Euroopan unionin piiriin. Siksi meidän on peräänkuulutettava uusta, uutta, täysin uutta vaihtokurssimallia, johon kuuluisivat juan, dollari ja euro. Tämä on tärkeää myöskin vahvan rahoituksellisen pohjan luomiseksi. Usein kuitenkin tällä alalla – pelkästään tyydytään tarkastelemaan luottoluokituslaitosten antamia lukuja. Sitten mineraalit tai maataloustuotteet ja ylipäätään raaka-aineet ja niiden hintavaihtelu on yksi keskeisistä kysymyksistä. Ja olenkin tehnyt ehdotuksen siitä, että loisimme raaka aineet markkinarahaston. Tämä ei koske kuitenkaan pelkästään maatalouspohjaisia materiaaleja, vaan myöskin immateriaaliaineita. Ja jos ajattelette tätä kokonaisuutta, käy varsin hyvin ilmi, että tilanne on tällä hetkellä täysin epäselvä. Siksi odotamme paljon Ranskalta kun se tulee eurooppalaisessa hengessä kokouksen järjestämään ensi vuonna. Seuraavaksi edustajalle Rick Guesta minuutti. Monsieur President, Monsieur puhemies, arvoisat kollegat, ympäristökysymykset, sosiaaliset kysymykset ja maailmanlaajuinen kriisi, nämä kaikki edellyttävät Euroopan unionilta nyt tiukkoja toimia – Pelkät julkilausumat kansainvälisten markkinoiden sääntelyvalvonnasta eivät riitä. Jolle me puutu peliin, voi olla, että ympäristökysymykset, sosiaaliset kysymykset, työllisyyskysymykset riistäytyvät käsistä ja elämme viidakon lain. 50 miljoonaa ihmistä maailmassa joutuu kärsimään näistä tiukkoista toimista, joita on yritetty to- toteuttamaan, mutta siitä huolimatta samanaikaisesti veroparatiisissa kasvatetaan pääomaa ja rahavirtoja. Yhtä aikaisesti kuitenkin maataloustuotteista pula ja, ja raaka-ainekysymys ei ole edelleenkään ratkaistu. Me tarvitsemme kestävää kasvua ja sitä varten voitaisiin luoda kansainvälinen valuutta, joka olisi vastaveto dollarivoittokululle, joka loppujen lopuksi hyödyttää vain pankkeja. Merci. Now we... Kiitoksia. Sitten puheenvuorot ilman listaa. Herra Papa Nikolau ehti ensin, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies mitä tulee näihin julkilausumiin ja viesteihin, niin toki ne ovat tärkeitä, mutta tarvitsemme toisenkin käsittelyn. Kyse on näistä keskeisistä kysymyksistä. Niihin meidän täytyy paneutua. 20 kehittynyttä maata tarkastelevat niitä maita, jotka eivät toimi talouspoliittisella rintamalla koordinoidusti. USA soveltaa eri talouspolitiikkaa, säästöpolitiikkaa, eurooppalaiset taas soveltavat omaa politiikkaansa ja sitten on olemassa vielä Kiinan oma talouspoliittinen ratkaisumalli. Kiinalaiset yrittävät pitää valuuttansa mahdollisimman heikkona keinotekoisesti. Mielestäni on nyt vaikea ymmärtää, että viesti välittyy niihin maihin, joidenka merkitys maailmanmarkkinoilla on suhteellisen pieni. Mutta jos tällainen viesti välitettäisiin ja katsottaisiin, mikä on tilanne kotona, niin silloin nähtäisiin, että todellakin halutaan toimia vakavamielisesti, erityisesti kun huomioidaan tämä vakava tilanne. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Haluan esittää kysymyksen. Eh, jo sai vastauksensakin eh, Barosolta. Nyt sen ja puhun Belgian puheenjohtajana. Meidän nyt jos ajatellaan tätä, eh, näitä kaupan sääntöjä, on tietysti tärkeää myöskin tämä dumpausten vastainen lainsäädäntö. Ollaan päästy sitten samoihin tuloksiin, jos ajatellaan esimerkiksi arvioidaan tätä, näitä, näitä devalvaatioita ja, ja muita budjettipoliittisia ratkaisuja. Kysymys siitä, mikä, mikä on Euroopan kannalta kas, kestävää. Siksi kysynkin Belgialta, eikö, jos G20 pääse sitä valmiiksi tässä, eikö sitten VTO-neuvottelutkin kärsi? Salavrakos. Sitten herra Salavrakos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Kiitoksia, herra puhemies. Marraskuinen G20-huippukokous ei mielestäni tarjonnut mitään konkreettisia esimerkkejä. Uudemman kerran näimme, minkälainen valta-asema Yhdysvalloilla on ja miten tiukasti Kiina pitää oman valuuttansa arvosta kiinni. Jos katsotaan talouskriisiä, ja tarkastellaan yhdysvaltalaisten pankkien reaktiota, niin tilanne ei ole muuttunut juuri laisinkaan. Likviditeettiä pyritään pitämään pienenä, mutta kaikkihan tietävät, että Yhdysvaltain hallitus joutui pakon sanelemana pistämään lisää rahaa talouden kiertoon. 750 miljardia dollaria heti kättelyssä ja myöhemmässä vaiheessa vielä toinen 600 miljardin paketti. Eurooppa ja euroalue on, toisin kuin Yhdysvaltain dollari, niin pysynyt vakaana. Meillä on käytössä tiukka valuuttapolitiikka, mutta me pyrimme vaikuttamaan myöskin keinotteluun ja tällä tavalla tästä saattaa syntyä ongelmia myöskin euroalueelle ja euron vakaudelle. Euro tarvitse, euroalue tarvitsee uutta rahaa, konkreettisena rahana tai sitten obligaatiota Kiitoksia. Herra Danten. Merci, monsieur le président. Nos concitoyens... Kiitoksia puhemies. Äh, äh, me nyt sitten äh, kaikki täällä Euroopassa keskitymään tähän kysymykseen maailman talouden tilanteesta. Meidän pitäisi saada ehdotuksia, ehdotusten sijaan päätöksiä aikaiseksi. Monet puhuvat tässä, totesivat, että, että Ranska puheenjohtajana maana G20 voisi olla Euroopalle hyvä tilaisuus. Eh, samoin myöskin sitten haluaisimme, eh, parlamentti saisi tätä kautta tietoa eh, jatkuvasti 20 prosessien edistämisestä. Ranskan edustaja voisi käydä täällä säännöllisesti puhumassa ja toivottavasti puhemies tämän välitettäen hänelle ehdotuksen. Kiitos. Ja nyt sitten keskustelun päätteeksi kysymyksiin vastaamiseksi annan ensinnäkin puheenvuoron komissaari Ivalksille. Arvoisa puhemies, arvoisat edustajat, G20 on tärkeä foorumi. Kaikki päätökset pitäisi tehdä konsensusperiaatetta noudattaen, mutta kuten komission puheenjohtaja ja neuvoston puheenjohtaja sanoivat, prosessi etenee. Mitä tulee tähän finanssisektorin rahoitukseen ja verotukseen. Välttämättä sitä, sen suhteen ei päästy pitkälle, mutta silti on pohdittu Ranskan peikauden aikana innovatiivisia ratkaisumalleja. Euroopan unioni on valmis tukemaan G20-töitä tällä alalla kansainvälisen transaktioveron käyttöön ottamiseksi. Kuten sanottu, G20 perustuu konsensusperiaatteeseen ja monet kumppanit eivät tässä vaiheessa ole asiasta täysin samaa mieltä, mutta me pyrimme kuitenkin löytämään tämän konsensuksen. Meidän täytyy pohtia var pyrkiä varmistamaan sen, että finanssisektorikin kantaa kortensa kekoon, kuten esimerkiksi aktiviteettiveron kautta. 2010 komissio otti kantaa tähän asiaan ja tulee jatkamaan tällä valitulla tiellä. Ensinnäkin meidän täytyy varmistaa, että rahoitussektori omalta osaltaan osallistuu syntyviin kustannuksiin. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti kriisiaikoina. Toinen seikka on se, että meidän on varmistettava, että olipa kyse mistä tahansa verosta, niin siitä on todellista hyötyä, että sitä saadaan kunnon tulot ilman, että euron kilpailukyky heikkenisi. Kolmanneksi meidän on varmistettava, että eri kansallisten verojen väliset erot eivät aiheuta esteitä yhteisen järjestelmän luomiselle. Meidän mielestämme tässä voitaisiin ottaa käyttöön kaksijakoinen lähestymistapa. Ensinnäkin tällainen aktiviteettivero, minun mielestäni se näyttäisi olevan paras mahdollisuus toimia eurooppalaisella alalla, eli verotetaan tuloja ja minun mielestäni se voisi olla todellakin reilu järjestelmä. Lisäksi tämä aktiviteettivero ei aiheuttaisi suuria ongelmia Euroopan unionin kilpailukyvylle, kuten muut järjestelmät, mikäli niitä käytettäisiin ö, yhtenäisesti. Transaktioveroa pitäisi käyttää globaalilla markkinoilla ja se olisi paras mahdollinen ratkaisumalli. Sillä voitaisiin vastata muun muassa ilmastonmuutoksen kehitysavun asettamiin haasteisiin. Minä uskon, että sitä kautta voitaisiin saada uusi, uusi tulolähde, mutta silti EU EUn kilpailukyky. Joten me tulemme jatkamaan näiden vaihtoehtojen tiimoilta. Me haluamme löytää sellaisia ehdotuksia ensi vuoden puolelle, jotka ovat toimivia. Ensinnäkin arvioimme tätä verotusjärjestelmää. Lisäksi tulemme huomioimaan myöskin kansalliset analyysit aiheesta. Ja lisäksi me katsomme, minkälaisia vaikutuksia tehtävillä päätöksillä voisi olla rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Minä haluaisin lisäksi myöskin mainita, että G20-kokouksen yhteydessä suoraan puututtiin myöskin kehitysyhteistyöpoliittisiin kysymyksiin. Minun mielestäni on hyvä asia, että G20 hyvin päättäväisesti toimitaan asian tiimoilta. Minä uskon, että siitä on hyötyä kansalaisille. Kiitoksia. Kiitoksia, herra komissaari. Sitten äh, ministeri Schöstel neuvoston nimissä. Monsieur le Président, monsieur... Puhemies, komissaari, arvoisat naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, johtopäätöksenomaisesti äh, voisin yleisesti ensin äh, vielä todeta uudemman kerran sen, että kun osallistuimme G20-kokoukseen, olimme lähdössä liikkeelle sellaista ajatuksesta, että ainakin suurin osa asioista pitäisi saada hyväksytyksi ja saada aikaiseksi konkreettisia tuloksia, jotta uskottavuus kasvaisi ja jotta löytäisimme koordinoidun yhteistyömallin, joka puitteissa Euroopan unionit voi tuoda oman äänensä kuuluviin. Ongelmia oli paljon, niin kuin täällä saatiin kuulla, ja näihin ongelmiin ja vaikeuksiin tietysti voi viitata helpostikin, mutta kuitenkin Euroopan unionin maat ja toimielimet ovat hyväksyttävällä tavalla toimineet g 20 kokouksissa joka oli jo viides kahden vuoden aikana järjestetyistä kokouksista. Sillä on varmastikin myönteisiä vaikutuksia kasvukysymyksiin, työllisyyskysymyksiin ja, ja muihin, mutta tietenkin paljon tehtävää on vielä edessäpäin. Euroopan komissiolta saimme äsken juuri kuulla selvitystä transaktioverotuksesta ja, ja pankkivalvonnasta. 20 lokakuuta järjestetyssä kokouksessa jo unionin piirissä päätettiin toimia näin. Me olemme vahvistaneet tällaisen pankkimaksujärjestelmän käyttöönoton mahdollisuutta, mutta mitä lopullista päätöstä ei vielä ole olemassa. Tällä hetkellä ollaan ottamassa käyttöön kansallisia järjestelmiä, jotka poikkeavat toisistaan aika paljonkin mutta lyhyellä tähtäimellä on saatava aikaiseksi jonkunlainen minimiraja ja keskipitkällä tähtäimellä myöskin harmonisoitava entistä enemmän tilannetta, joka yhdessä Euroopan komission lainsäädännöllisen ehdotuksen kanssa voi toimia hyvänä pohjana lisäkoordinoinnille ja, ja vahvistaa asiaa sillä tavoin, kun ECOFIN kokouksessa päätettiin. Siihen tullaan taas uudemman kerran palaamaan joulukuussa ECOFIN kokouksessa. Transaktioverotus on myöskin asia, jota tarkastellaan ja tutkitaan. ECOFIN on jatkuvasti työstämässä asiaa myöskin veroparatiisikysymykset ja veropetokset ovat mukana asialistalla ECOFIN kokouksissa. Kiitoksia. Äh, äh, äh, keskustelu on päättynyt, mutta älkää lähtekö mihinkään, koska seuraavaksi on vuorossa Lux palkintoseremonia, jonka jälkeen seuraavat äänestykset. Kiitos.